Keskusteltujen oikeudellisen asioiden valiokunnan puheenjohtajan esittelijän kanssa olen työjärjestyksen kahdeksan artiklan yksi kohdan mukaisesti päättänyt olla yhteydessä Italian viranomaisiin vahvistaakseni parlamentin entisen edustajan